Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, täten avaan tämänpäiväisen kokouksemme ja toivotan Saksasta vierailuryhmän tervetulleeksi. Bündnis 90 vihreät, sieltä vihreiden edustajaryhmä, joka tapaa kahteen otteeseen vuodessa. Tällä kertaa he tapaavat täällä Brysselissä ja toivotan täten vierailijaryhmämme tervetulleeksi. Und nach dieser wunderbaren Einleitung ja näin pääsemmekin esityslistan kimppuun. Esityslistan luonnos voitaneen hyväksyä, mikäli teillä on siihen liittyen mitään huomautettavaa. Eipä näytä olevan, joten esityslista on hyväksytty. Ja mikäli vastustusta ei ilmaista, niin voimme hyväksyä 14.15. maaliskuuta ja 7. huhtikuuta pidettyjen kokoukseen pöytäkirjat. Puheenjohtajan ilmoituksia ei ole, ja näin pääsemmekin esityslistalla kohtaan neljä, eli Euroopan meriturvallisuusviraston perustaminen meriturvallisuuden parantamiseksi. Esittelijänä toimii Marie-Christine Anoty, ja hän saakin saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Mikäli on uskomista jäsenvaltioiden sisäministeriöiden pöytäkirjan 20. huhtikuuta olisi oikeastaan turha esitellä edes tätä mietintää, koska näyttää siltä, että peli on jo pelattu. Onkin pohdittava, kuka täällä päätöksiä teko, tekee. Me edustajatko, jotka on valittu tänne Euroopan parlamentin edustamaan eri maitamme, vai olemmeko täällä ainoastaan komission ja neuvoston määräysvallassa? Maahanmuuttokomissaari Avrapulos EPPn jäsen totesi näin luotan mahdollisuuteen saada lainsäädäntöprosessi valmiiksi koskien uuden eurooppalaisen eh, rajavartiostoelimen perustamista ennen kesäkuuta. Teksti hyväksyttiin 21. huhtikuuta ja tällä varmasti pyritään rauhoittelemaan niitä, jotka omassa ryhmässänikin pelkäävät, että jälleen kerran kansallinen suvereenisuus olisi uhottuna, koska tässä todetaan, että loppupäätös rajavartiosta on käytöstä olisi Euroopan unionin neuvoston päätösvallassa, johon kokoontuvat jäsenvaltiot, eikä enää komission käsissä. Millä tavalla tämä on erilainen, koska kuitenkin neuvosto itse sanoo, että ja siteraan on vältettävä ulkorajoilla kaos, joka tekee lopun Schengenin vapaasta liikkuvuudesta. Tässä tekstissä suurin huolenaihe ei koske jäsenvaltioiden rajojen valvontaa tietenkin, eikä myöskään niin kuin jotkut teistä haluaisivat erityisesti, eivät myöskään maahanmuuttajien suojalla prioriteetti Tämä on älyllisesti epärehellistä, koska näin ollaan täysin irti todellisuudesta, koska jos näin ei tehdä, niin ymmärrämme, että vaikka ajateltaisiin vain taloutta keinemme, niin yksikään jäsenvaltio Euroopan unionissa ei tänä päivänä kykene ottamaan vastaan sellaisia maahanmuuttovirtoja, joista tiedustelupalvelut meille kertovat. Mikään valtio ei tähän ky- kykene. Me emme siis pysty antamaan näille maahanmuuttajille ihmisarvoista elämää tai työpaikkaa ja omien kansalaisemme tilanne vain kuristuu. Tietenkin sydäntäkin on löydettävä, mutta tämä ei tarkoittaa sitä, että meidän on toimittava vastuuntuntoisesti omia kansojamme kohtaan, kun teemme päätöksiä täällä Brysselissä. Jotkut teistä ovat syyttäneet minua siitä, että en erota toisestaan laillisia ja laittomia pakolaisia. Haluaisin mainita teille Frontexin viraston lukuja. Vuonna 2015 1,83 miljoonaa laitonta ylitystä Euroopan unioniin tapahtui 1,0,4 miljoonaa Kreikkaan ja Italiaan. Komission lukujen mukaan voidaan odottaa vielä kolmea miljoonaa maahanmuuttajia vuoteen 2017 mennessä. Frontex toteaa myös, että Marokko, Marokko on merkittävä kannabistuottaja ja se on tärkein alkuperämaa maahanmuuttajan ja salakuljettajille. Viime vuonna yli 200 ihmiskauppiasta to, to, sieltä todettiin, niin Euroopassa on todella suuria määriä marokkolaisia Euroopassa ja he eivät todellakaan ole poliittisia pakolaisia. Olen vähän vertaillut budjetteja, joita käytetään ulkorajan suojeluun. Sehän on meidän aiheemme. Australiassa 27 000 kilometriä meriraja, maahanmuutto ja ulkorajan varma valvonnan budjetti on se 4,7 miljardia ja 850 työntekijää. Ja siellä harjoitetaan tätä no way-politiikkaa. Yhdysvalloissa 20 000 kilometriä merirajaa, 20 000 kilometriä maahan, maarajaa, tulli ja rajaviraston budjetti on yli 12 miljardia ja 63 000 työntekijää. Yhdysvalloissa on noin, neljä, on noin neljä, 400 000 ylhäältä siirtämistä. Tämä on tietenkin Tähän on vaikuttanut Obaman, Obaman toiminta, niin kuin Euroopassakin Merkelin lausunnoita, Kun verrataan näitä lukuja Euroopan unionin lukuihin, erityisesti Schengenin alueen tilanteena 42 000 kilometriä merirajaa, budjetti 2015 115 miljoonaa euroa Frontexille, 400 työntekijää, 2020 330 miljoonaa euroa, henkilökunta 1000 pysyvää ja tämän lisäksi nopean toiminnan link, joukot 500 henkilöä jäsenvaltioista. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että 1,8 miljoonaa laitonta sisääntuloa tapahtui viime vuonna. Tämä pitäisi olla jo tarpeeksi osoittamaan teille, hyvät kollegat, ja vakuuttamaan teidät siitä, että uuden viraston tarkoituksena ei ole harjoittaa kunnianhimoista politiikkaa, jolla hallitaan hyvin ulkorajajamme, niin kuin edustaja Bilbao täällä sanoi, hän itse äh, käytti Timmermansin sanoja. Tämä on pelkkää kapulakieltä, koska tarkoituksena on ottaa vain vauhtia tässä kriisissä, joka vain laajenee. Mietintöni ei ole isku maahanmuuttajia vastaan. Suren ehkä joitakin teitäkin enemmän vielä näitä uhreja, kun luin Brian Donaldin kertomuksen. Hän on Europolin johtajia. Ja hän viime tammikuussa kertoi, että kahden viimeisen vuoden aikana 10 000 alaikäistä maahanmuuttajaa on kadonnut. Hän totesi, että enimmäkseen nämä lapset ovat joutuneet prostituutioon verkostojen hyväksikäyttämiksi. Haluaisin esittää teille kysymyksen. Haluatteko jatkaa tämän tyyppisen vastuuttamaan maahanmuuttopolitiikan jatkamista vai haluatteko jättää ehkä ideologian syrjään ja pohtia rauhassa ja kylmän viileästi teidän, teidän lastenne ja lasten lastenne tulevaisuutta omissa maissanne. Miksi näin kiire? Meillä on hyviksi tämä komission ehdotus. Se kuitenkin sitoo meidät sellaisiin valintoihin, joita minä pidän vaarallisina omille kansalaisillemme, koska se vie meiltä vielä lisää kansallista päätösvaltaa pois. Eikö meidän pitäisi nyt pohtia enemmän ja itse vastauksia oikeutettuihin kysymyksiin. Meidän kaikkien maamme ovat Euroopan unionissa nyt uhattuja. Siksi nämä hyvät aikomukset on jätettävä pois ja ei pidä unohtaa Frontexin julkilausumia, jossa on tunnustettu, että maahanmuuttovirtoja on e, islamilainen valtio käyttänyt hyväkseen tuodakseen Euroopan määrittelemättömän määrän terroristeja. Voitte kaikki tämän riskianalyysin ladata koneiden vuodelta 2016 Saksan äh, johtaja Maasen toteaa äh, sanomalehdessä, että Saksassa on tehty suuri virhe, kun luultiin, että Israelin valtio ei hyödyntäisi laittomia maahanmuuttovirtoja ujuttaakseen taistelijoita Eurooppaan. Ja Eurooppa on nyt äh, suurimman terroristiriskin edessä kuin historiallisen aikana. vaaroja. Tähän siis liittyy enemmän kuin hyviä asioita tähän nykyiseen politiikkaan. On todettu, että niin, me olemme niin paljon pyrkineet pelastamaan maailman, että olemme nyt menettäneet suunnan omien ongelmiemme ratkaisuksi. Meidän on otettava vastuu omista ongelmista ennen kuin huolehdimme maailmasta ympärillämme. Tässä toteaminen, toteamus, ja josta olen täysin yhtä mieltä. Neuvoston ja komission esittävät, esittämät ratkaisut ovat kuitenkin hyvin kaukana siitä, että voitaisiin ensin pelastaa Euroopan unionin kansat. Haluaisin kääntyä ranskalaisten edustajien puolen, vaikka heitä paljon täällä näetkään salissa. Erityisesti haluaisin puhua EPPn jäsenille, jotka kuuluvat tasavaltalaispuolueeseen Ranskassa. Meidän ei pitäisi minkäänlaista kaksinaismoralismia harrastaa. Jotkut teistä puhuvat yhdellä tavalla täällä Euroopan parlamentissa ja toisella tavalla vaalipiireissään Ranskassa. Tulen tarkkaan seuraamaan teidän äänestyskäyttäytymistänne tämän mietinnön osalta. Edelleen yhteistyö, jossa kunnioitetaan demokratiaa ja kansallinen suverenisuutta, on aivan mahdollista. Olen aivan vakuutunut tästä. Tällä tavalla voidaan saada aikaan rauha maahan, maanosallemme ja parantaa hyvinvointia omassa maassani ja varmasti teidänkin maassanne. Kiitoksia. Jetzt Wim van der Kamp. Paljon kiitoksia. Seuraavan edustaja van der Kamp. Herra puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Alkuun saaneen kiittää kollega Ano Tyytä tästä luonnoksesta. Mitä tulee sisältöön ja sävyyn, niin siihen liittyen kohta muutama sananen. Mutta hyvänä pidän sitä, että toteamme, että pakolaisten tilanne Välimeren alueella on pahentunut viime viikkojen aikana. Turkki-sopimus näyttää, näyttäisi toimivan, jos näin voidaan sanoa, mutta mitä tulee Libyasta ja Pohjois-Afrikasta muutenkin Italian, Maltan, Lampedusan suuntaan lähtevien veneiden määrään tulee, niin niiden määrä kasvaa ja se tarkoittaa kasvavaa riskiäkin. Ja kollega Arnold Tuu voi tietenkin sanoa, että hän ei hyökkää nyt pakolaisia vastaan, mutta jos katsotaan tätä tekstiä, niin kaikki mahdolliset turvapaikan hakijat lyödään samaan ryhmään, eli yleistetään. Meidän pitää olla hyvinkin tarkkana. On olemassa poliittisia turvapaikanhakijoita, he pelkäävät henkensä puolesta ja vainoa, mutta on myöskin taloudellisia muuttajia. Toki rikollisia ja mahdollisia terroristejakin heidän joukostaan löytyy, mutta se, että tässä lähdetään yleistämään, niin sitä ryhmäni ei voi missään nimessä voi hyväksyä. Sitten herra puheenjohtaja itse tekstin sisällöstä. Libe sekä Tran valiokunnat kiirehtivät tietenkin asetuksen muuttamista mahdollisimman nopeasti, jotta jotta tämä virasto voi toimia velvoitteidensa mukaisesti ja sitä kautta myöskin pelastaa ihmishenkiä. Mutta jos katsotaan kollega Alnotun muutos eh, tarkistuksia, niin oikeastaan tässä heikennetään yhteistyötä. Kyse ei ole mistään yhteisöllisestä lähestymistavasta, vaan hallitusten välisestä yhteistyöstä. Eli jäsenvaltio pitää tehdä sitä sun tätä, ja se heikentää tämän asetuksen sisältöä. Ja sitten Schengeniin liittyen. Perusteluissa kollega Arno Tuu toteaa, että Schengen ei ole loppuun asti mietitty rakennelma, ja tässä täytyisi palata kansallisen tason toimintaan mahdollisimman pikaisesti. No, tämä aiheuttaa kyllä EPPlle melkoista päänvaivaa. Me olemme sitä mieltä, että Euroopan unionin ulkorajoja tulisi suojella paremmin myöskin merirajoja EUn eteläalueella, mutta mitä tulee unionin sisäiseen tilanteeseen, niin rajat tulisi pitää mahdollisimman hyvin auki. Sillä on muun muassa taloudellisesti melkoinen merkitys. Ja lopuksi vielä herra puheenjohtaja talousarvioon liittyen. Kollega Ano Tyy oikeutetusti toteaa, että Frontexin ja EMSan budjetit ja kalastusviraston talousarvio ovat melkoisen paineen alla, varsinkin jos verrataan niitä Australian vastaavaan budjettiin. Toivottavasti komissio voi tuota pikaa tähän puuttua, eli miten tämä käytännössä voisi toimia. Eli yhteenvedonomaisesti toteaisin, että EMSAn vahvistaminen on meidän näkemyksemme mukainen ajatus, mutta jos katsotaan mitä ENF edustajat ovat sanoneet ja mitä tästä lausunnosta on luettavissa, niin sävy ei ole se, joka kansanpuoletta voisi miellyttää. Kiitoksia. Danke sehr. Paljon kiitoksia. Ja sitten Lucy Anderson, SD puolesta. esittelee Knut Fleckenstein, kun ei päässyt paikalle. Kiitos, puhun Knut Fleckensteinin puolesta tänään. Mitä tulee tähän lausuntoon meistä, lausunto ja sen selittävä osa ovat loukkaavia ja ovat kaikkia niitä arvoja vastaan, joita tämä parlamentti edustaa. Ja se minusta näkyy, joku lukee nopeasti tämän perusteluosan lävitse ja sen, miten siinä maahanmuuttajat, heidät leimataan kovin monella eri tavalla. Ja tämä lausunto Tämä menee EMSAn mandaatin ylitse hyvin pitkälle ja sen toimintakyvyn ylitse hyvin pitkälle. Ja tämä on juridisesti hyvin ongelmallinen silloin, kun puhutaan siitä, minkä tyyppisiä tarkistuksia tässä esitetään, jotka koskevat asioita, joita tavallisesti ei käsitellä asetuksessa. Esimerkiksi tiedotuskampanjat. S ja D on päättänyt, että se ei millään tavoin aio toimia yhdessä esittelijän kanssa. Me tulemme äänestämään kokonaisuudessaan lausuntolonnosta vastaan. Me tuemme komission tekstiä sellaisena kuin se on. Meissä se on rakentava, käytännönläheinen ehdotus ja meistä se tähtää vahvistettuun yhteistyöhön, jota tarvitaan, kuten kollega EPPstä juuri totesi. Ja meistä se on myös myöskin näiden esitysten mukaisesti, joita on esitetty, jotka liittyvät kalastuksen valintaviraston toimintaan ja rajavaltaviraston toimintaan, ja olemme tehneet tarkistuksia lausuntoon, jota on tehty Libessä, joka koskee tätä rajavartiolaitosta. Ja meistä EMSA voi todellakin tätä kautta realistisesti täyttää ne tavoitteet, jotka sille asetetaan. Kiitos ja seuraavana edustaja Zilö. Niin kuten tiedätte kollegat, tämä mietintö kuuluu pakettiin, joka koskee asetusta, joka koskee eh, tätä eh, rannikkovartiostoa ja raivartiostoa ja tämä asetus, joka koskee EMSA. Ja aluksi haluaisin mainita sen, että selvästikin eh, yhteistyö tarkistuksen osalta tähän asetukseen. Se merkitsee sitä, että meidän katsoa myöskin kysymys, joka liittyvät maahanmuuttokriisiin, mutta meillä on, menettävä resursseja tälle uudelle yhteistyölle, että voidaan myöskin saman liikkeelle niitä jäsenvaltioita, jotka ovat ulkorajoilla, Schengen ulkorajoilla, että ne ottavat tuon avun vastaan. Ja tätä kautta voi tulla tilanne, että jos ei pysty itse hallitsemaan omia rajojaan, niin me olemme tietysti, tietysti kiinnostuneita tämän Schengen-alueen säästämisestä ja pelastamisesta, niin siitä pitäisi myöskin katsoa tätä turvallisuutta, jota on ulkorajoilla. Siitä pitää huolehtia, siksi olemme tässä menossa oikeaan suuntaan tällä tavoitteella, jota komissio esittää, emme siis tällä lausunnolla. ECR korostaa läheisyysperiaatetta. Meidän mielestämme se on komission esityksessä hyvin tasapainoisesti otettu huomioon. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että jos jäsenvaltiot vaativat jonkinlaisia poikkeusmekanismeja tai jäsenvaltiot katsovat, eh, että tähän pitäisi, että sen täytyisi olla myöskin Dublinin säädös, se pitäisi hyväksyä tämän viraston tuki ja myöskin eh, siis EMSAn osalta tämä yhteistyö. Mitä tulee siis tähän erityiseen lausuntoa, Me emme tule tekemään mitään tarkistuksia ECRssä, koska ECR voi tukea suurinta osaa tästä lausunnosta eikä sen tarkistuksiakaan suurinta osaa niistä, mutta komission esitys on tasapainoinen. Se on lähellä sitä, mitä aiemmin on puhuttu, kun on puhuttu tästä asetusta, joka koskee Euroopan rajan merivaltioiden valvontaa, josta puhuttiin pari viikkoa sitten. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Barandika, olkaa hyvä. Sí, gracias. Kiitoksia. Puheenjohtaja, pahoittelen esittelijälle, koska en päässyt paikalle aivan ajoissa toisen kokouksen takia, joka ei päättynyt ajoissa, mutta olen kyllä perehtynyt huolellisesti esittelijän asiakirjan ja on sanottava seuraavaa. Tähän viraston ehdotukseen on tullut useita muutoksia. Tästä on käyty useita keskusteluja parlamentissa. Kyseessä on virasto, jolle on lisätty toimivaltuuksia ja resursseja aina ääritilanteissa ja äärimmäisen hädän tilanteessa, niin kuin tällä hetkellä. Olemme yhtä mieltä komission ehdotuksesta. EMSA on väline, jonka avulla on yhteistyössä haettava ratkaisuja näihin ongelmiin, joita meillä nyt Euroopassa on. Samanaikaisesti on todettava, että emme ole tehneet mitään tarkistuksia ryhmänä, koska emme ole yhtä mieltä perusteluosasta, emmekä esittelijän pohjasta koskien koko tätä maahanmuuttokysymystä. Uskomme sen sijaan, että turvallisuuskysymyksiä on käsiteltävä valvontaa on parannettava, mutta toisin kuin esittelijä, emme pidä tätä ainoastaan uhkana, eikä tässä ole kyseessä mikään sentimentalismi, vaan kyseessä on eurooppalainen hanke ja meille se tarkoittaa myös sitä, että otetaan mukaan erilaisia sisältöjä, periaatteita, arvoja. Meillä on velvoitteenamme pitää ne pystyssä erityisesti kriisin aikoina ja kun meilläkin on vaikeita aikoja. Emme ole yhtä mieltä tästä tekstistä emmekä esittelijä kannoista. Emme voi hyväksyä sitä, että meille syötetään tällaisia sanontoja ikään kuin, että, jäsen, että eurooppalaiset johtajat olisivat, olisivat nyt lypsämässä nousevista maista parhaiten koulutettuja kansalaisia. Jos tämä todellisuus tämän dramaattinen todellisuus määritellään tällä tavalla, niin minun mielestäni tässä kyllä mennään aivan ohi sen keskustelun, jota tänään keskustelemme, ja myös komission ehdotuksen ohi mennään kova. Meidän on puolustettava komission ehdotusta, jotta antaisimme lisää toimivaltuuksia Schengenille. Emme ole yhtä mieltä kahdesta asiasta tämän edellä mainitun lisäksi. Ensinnäkin kansallinen lähestymistapa, jota esittelijä haluaa antaa tälle asialle. Kun ajatellaan talouskriisiä, jossa olemme nyt olleet jo 4-5 vuotta, olemme nähneet, että Euroopan tason välineiden raho, välineet, joilla vahvistetaan eurooppalaisia mekanismeja, ovat tarjonneet ratkaisumalleja taloudellisiin ongelmiin, joita meillä on ollut. Tässä tilanteessa emme tietenkään usko, että olisi pystytettävä uusia raja-aitoja kun se ei ole ratkaisu. Jälleen kerran meillä on tulossa äh, ratkaisu liian myöhään. Sidomme silmämme jälleen kerran. Haluaisin muistuttaa komissaari Malmströmille edellisellä kaudella, kun näimme tämän Lampedusan tragedian, niin neuvostolle esitettiin ehdotus, ja neuvosto oli sitä mieltä, että koko maahanmuutto-ongelma oli asia, joka koski ainoastaan etelää, että se ei ollut mikään eurooppalainen ongelma, joten nyt joudumme kärsimään tuon huon kykenemättömyyden seurauksesta, kun tähän ei silloin puututtu. Me haluamme lähestymistapaan tapa, tapa jota komissio ehdottaa. Mielestämme tämä on yksi ylimääräinen väline ja tämän lisäksi haluaisimme antaa myös humanitaarisia vastauksia ja solidaarisia vastauksia. Se on meidän velvoitteemme ainakin meidän, jotka pidämme itsemme demokraatteina, jotka olemme alusta asti olleet mukana tässä Eurooppa-hankkeessa ja jotka uskomme, että tällä hankkeella on myös tulevaisuutta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Penias, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kommentoida sitä, mitä aikaisemmin esittelijä totesi kun hän puhui pakolaisesta ja hänen omasta näkemyksestään koskien tätä humanitaarista kriisiä. Viikkosin olimme työllisyysvaliokunnassa ja keskustelimme eh, näiden pakolaisten kotouttamisesta työmarkkinoille ja tekniseltä osastolta saimme mietinnön, jossa saimme kaiken tietoa varoista, joita ei käytetä, joita voitaisiin käyttää, joista ei edes kerrota jäsenvaltioille, että niitä voitaisiin käyttää on olemassa valmi, halukkaita kaupunkiverkostoja, jotka ottaisivat vastaan pakolaisia, mutta pakolaiset eivät ole tulossa sinne ja jäsenvaltiot eivät ole edes vielä noudattaneet niitä kiintiöitä, joista ne sopivat alun perin. Ja nyt sanotaan, että nämä kaikki ihmiset on käännytettävä Euroopasta ja että se olisi eurooppalaisten etu. Tämä on täysin vastuutonta. Euroopan unionin vastuuna on taata turvapaikkaoikeus. Se on meidän vastuumme. Se, mikä menee kansalaisten etujen vastaan, vastaisesti on varmaankin on tämä, tämä vyönkirustuskuuri, jolla, johon, jota monessa maassa on tehty sosiaalipuolella. Mitä sitten tulee tähän rajavartiostoon ähm, ja, ja pikamen, pikamenettelyihin koskien ulkorahojen menettelyä? keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. En nyt halua tästä paljon puhua, mutta on kyllä totta, että jos haluamme tehdä johdonmukaisia päätöksiä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, on toimittava aivan toisella tavalla, eikä tällaisia menettelyjä voida käyttää. Sitten sääntelyehdotuksesta. oman ryhmämme mielestä eurooppalainen meriturvallisuusviraston ja rajavartioston yhteistyön on perustettava seuraaville asioille. Ensinnäkin selkeys, avoimuus sisältöjen puolelta ja materiaalin puolelta tässä yhteistyössä. Tässä tekstissä on hyvin epämääräisiä ja mm, käytäntöjä ja eufemismeja, kiertoilmaisuja, jotka eivät kuulu mitenkään lainsäädäntötekstiin haluaisimme tietää täsmälleen, mitä halutaan tehdä, millä ehdoilla halutaan toimia ja mitkä ovat rajoja, mitkä ovat rajat ja mikä intensiteetti. Jos sanotaan, että on tehtävä tarpeellista silloin, kun se on tarpeellista, tämä ei mitenkään riitä. Emmekä halua, että, että, että meriturvallisuusvirastosta tulee rajavartioston liitännäiseliin, jolla ei ole mitään tilivalvollisuutta. Me emme voi hyväksyä tämän tyyppisiä ehdotuksia. Toisekseen, kun ajatellaan demokraattisia takkeita, meille on aivan sietämätöntä ajatella, että uuden viraston johtaja, ei, jota ei valita mitenkään demokraattisesti, että hänellä olisi absoluuttinen valta tehdä päätöksiä ulkorajojen hallintapolitiikassa ja mukaan lukien se, että voitaisiin käyttää valtaa ja laittaa joukkoja liikkeelle ja tehdä sopimuksia kolmansien maiden kanssa tai tai määrätään jäsenvaltioita hyväksymään pakottavia sääntöjä. Kaiken, kaikki tämän tyyppiset päätökset on tehtävä yhteistyössä niin, niin toimijoiden välissä demokraattisen tuen kera. Kuten myös sanoin alussa, tarvitaan ihmisoikeuksien noudattamista ja kansainvälisen oikeuden noudattamista turvapaikkalainsäädännön osalta kaikissa toimissa, joilla hallinnoidaan ulkorajoja. Ja e, kyseessä on oltava riippumaton elin, jota valvotaan. Euroopan unionilla on tässä vastuu, jos se haluaa ottaa kansallista, kansainvälistä oikeutta ja turvapaikkaoikeudesta on pidettävä kiinni. Meidän tehtävänämme on arvioitava, kuinka voimme tähän vastuuseen, tämän vastuun hoitaa. Sitten neljännekseen on pyrittävä ihmiskauppia, mafiaa torjumaan. Se on yhä laajempaa joka päivä. Se on monille pakolaisille ainoa keino päästä eteenpäin, koska tietoa ei ole, suojaa ei ole ja niin edelleen. Monet ihmiset joutuvat mafioiden käsiin rajojemme sisälläkin ja näiden ihmisten epätoivoista tilannetta hyödynnetään. He ovat kaukana kotia, kotoaan ja heillä ei ole riittävästi tietoa käytettävissä. Pyydämme, että komissio hylkää tämän pyydämme, että valiokunta hylkää tämän komission ehdotuksen ja myös tietenkin esittelijän ehdotuksen. Meille minun esittämäni kohdat ovat vähimmäistasoja, joita meidän on vaadittava sellaiselta Euroopan unionilta, jos, jossa nyt yhä vähemmän niin pidetään kiinni oikeusvaltiosta. Meille se olisi kuitenkin hyvin tärkeää. Tälle tielle olisi palattava, olisi kunnioitettava sosiaalista oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Taylor. Thank you very much. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Niin, hyvät kollegat. YK on yleissopimus, joka koskee pakolaisia, joka on vuodelta 1953, sisältää velvoitteita maalle avata, antaa turvapaikka ihmisille, jotka joutuvat lähtemään omasta maastaan, jos he joutuvat pelkäämään vainoa poliittisista, uskonnollisista tai monista muista syistä. Ehkä esittelijä ajattelee, että YK ei ole paikka, jossa ratkaistaan maailman ongelmia, mutta minä itse asiassa sanoisin kollegoilleni, että onneksi enemmistö ihmisistä tässä salissa todella yrittää auttaa maailman ongelmien ratkaisemisessa. Nyt esittelijä esitteli samanlaisen kannanoton lausunnossa koski raja- ja rannikkovartiottavirastoa. Tämä lainsäädäntöasia ei ole kuitenkaan liikennevaliokunnan vastuussa. Nyt tässä perusteluosassa, kuten aiemminkin jälleen kerran, ei käsitellä lainkaan meriliikennettä, vaan siinä lain puhutaan niin sanotusti riittämättömistä reaktioista maahanmuuttokriisiin Välimerellä. Tämä ei ole hyväksyttävää ajatellen asiaa muodollisesti tai poliittisesti. Ja tästä syystä me voimakkaasti vaadimme, että tämä perusteluosa poistetaan. Sitten nämä kahdeksan esitettyä tarkistusta, joita esittelijä ehdottaa. Kuusi niistä ei koske liikennepolitiikkaa. Sen sijaan ne käsittelevät äh, maahanmuuttopolitiikkaa syrjivästi. meidän pitäisi tehdä tarkistuksia komissiohjelmatukseen, joilla parantaa sitä, ja näin me tulemme tekemään, mutta me tulemme äänestämään esittelijän tekemää esitystä vastaan kokonaisuudessaan. Kiitos, ja seuraavana edustaja D'Amato. Kiitoksia puheenjohtaja. Jälleen kerran kommentoin tätä kansallisrintaman kollegan mietintöä. Olen jälleen järkyttynyt, kun luen täältä lauseita, jotka ovat mielestämme todella virheellisiä käsitteitä. Haluaisin ensinnäkin muistuttaa, että kollegoita sitä, että se, mitä tässä kuvaillaan, ei ole eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka. Tässä terrorismi yhdistetään tähän hyvin yksinkertaistetulla tavalla. Komission ehdotus on paljon laajempi. TRAN-valiokuntana meidän ei pitäisi keskittyä niihin asioihin, jotka eivät kuulu meidän toimivaltuuksiimme. On aivan selvää, että jälleen kerran täällä tämä teksti haiskahtaa pahatahtoiselta populismilta ja maahanmuuttajienkin herjäämiseltä me esittelijä toteaa ja siteran tässä, että nämä Italian järjestämät toimivat ja Frontexin koordinoimat toimet ovat rohkaisseet yhä useampien maahanmuuttajien lähtemään vaaralliselle merimatkalle Eurooppaan. Tämä on kutsu laittomalle maahanmuutolle ja ihmiskaupalle ja johtavat yhä useampiin hukkumista tapauksiin. Hyvä edustaja, tuu, miten pystytte, miten sallitte itsenne sanoa näin. Mainitsitte Italian ja sanoitte, että Italia kehottaa laittamaan maahanmuuttajan ja ihmiskaupan. Ymmärsimmekö tämän oikein? Tämän aivan sietämätön, tämän täysin asiatonta mietinnössä, jossa pitäisi ilmaista kokonaisen parlamentin kanta. Toiseksi, hyvä kollega, haluaisin kiittää näistä luvuista, joita toimitatte meille. Tunsimme kyllä keillä Frontexin ja YK luvut siinä puhutaan pakolaisista ja korostatte, että kyseessä ovat lähinnä aikuiset miehet. Anteeksi vain, mutta pakolainen on pakolainen ihan riippumatta sukupuolesta ja iästä. Ja kun katsotaan näitä tarkistuksia, miten yritätte etukäteen määritellä, kuka on pakollinen, kuka ei. Teidän pitäisi tietää, että on olemassa menettelyjä, joilla erottelu tehdään. Ja lopuksi vielä rinnastatte maahanmuuton ja terrorismin toisinsa. Se on epäosianmukaista populistista ja vaarallista. Terrorismi Euroopassa on paljon monihaaraisempi asia, kuten olemme nähneet vähän yli kuukausi sitten näihin tapahtumiin liittyvät paljon syvemmät juuret ja nämä, näihin johtuu, jo, ovat mukana myös todelliset eurooppalaiset näissä teossa. Meidän olisi kuitenkin keskityttävä siihen, kuinka voidaan parantaa komission ehdotusta ja, ja kannattaako tehdä tähän teidän luonnoksenne mitään tarkistuksia edes tehdä? Kiitoksia. Danke sehr, Jackie Foster. Kiitos ja seuraavana edustaja Foster. Thank you, Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yritetäänpäs nyt palata itse asiaan eikä lähdetä sivuteille. Tämä ei ole kovinkaan yksioikoinen asiakirja ja asia. Meidän pitää olla tältä osin tarkkana. Kun EFSAn, anteeksi, EMSAn soveltamisalaa lähdetään laajentamaan, niin siihen liittyy lukuisia seikkoja, joihin perehdymme, muun muassa tietojen jako ja kapasiteettien jako. Tämä ei ole helppo tehtävä, Tämä ei ole ihan oik- yksioikoista asiaa. Jäsenvaltiot joutuvat tietenkin katsomaan omaa juridista asemaansa ja ensimmäisen tekstiluonnoksen valmistelun käsittelyn yhteydessä jo totesin, että ainakin siitä syystä, kun emme ole Schengenissä mukana, niin, ja kyllähän me tietenkin yhteistyötä teemme, niin silti me tul- tulisimme äänestämään tyhjää tästä asiasta. Tilanne on hiukan samanlaisesta tilanteesta, eikä tämä kosketa vain ainoastaan yhdistynyttä kuningaskuntaa. Tästä löytyy kuitenkin joitakin asioita, joita ei sovelleta kotimaahani, vaan ei myöskään moniin muihin, joten tämä täytyy huomioida. Tältä osin täytyy siis saada jotain tehtyä ja neuvoston työryhmätasolla on paljon tehty ja siellä yritetään vielä tarkastella sitä, että miten nämä ongelmat saadaan poistettua päiväjärjestyksestä, joten jäädään näitä työtuloksia odottamaan ennen kuin tästä edetään. Ja mitä tulee sitten itse lausuntoihin, kuten viime kerralla sanoin, niin en välttämättä ole edustaja Anna Tuun kanssa samoilla linjoilla, mutta kaikilla on oikeus demokratian hengessä esittää omat näkemyksensä, demokraattejahan me olemmekin, mutta tietenkin me voimme olla eri kannalla. Yritetään kuitenkin jollakin tavalla varmistaa rakentavassa hengessä toteutettava keskustelu. Jotkut tarkistukset ovat sellaisia, joita emme välttämättä voi tukea, ja toiset taas ovat aika lailla hyviä, mutta tietenkin tietyltä osin tekstiä täytyy vielä korjata. Kiitoksia. Ja voorzitter, dank u wel. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun muistuttaisin edustaja Arno Tyytä, että tämä ei ole kansalaisvapauksien valiokunta, vaan liikennevaliokunta TRAN ihan lyhyesti sanottuna. Viimeisessä kokouksessa sanoin näin, mutta ilmeisesti tämä ei kuultu laisinkaan. Eli viestini ei oikein mennyt perille, joten pahan tämä kommenttini uudemman kerran. Herra puheenjohtaja, mitä sisältöön tulee, niin minä olen aika lailla kriittinen. Tämä on oikeastaan standardinomainen lähestymistapaan. Heti pitäisi yön yli saada jotain kyhättyä kasaan ja se taas johtaa siihen, että kansallista itsemääräämis oikeutta lähdetään vesittämään, ainakin joltakin osin, ja sitä minä en tietenkään kannata. Mutta tässä puhutaan myöskin eurooppalaisesta meriturvallisuusvirastosta tai eurooppalaisesta rannikkovartiostosta. Sellaista ei ole olemassa. On olemassa kansallisia rannikkovartiostolaitoksia, meillä on olemassa EMSA ja meillä on olemassa Frontex ja kansalliselta tasolta nämä eurooppalaiset virastot voivat saada tukea toimissaan, eli silloin kun he pelastavat pakolaisia, mutta nyt puhutaan eurooppalaisesta rannikkovartiovirastosta. Eli silloin kyse on aivan eri asiasta. Eli tämä on aika lailla hankala tämä esittelijän lähestymistapa ja katsotaan sitten minkälaisia tarkistuksia itse tekstiin tulen loppujen lopuksi laatimaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Demonte. Grazie. Eh, anche da parte... Kiitoksia omalta osaltanikin. On todettava, että emme ole yhtä mieltä tästä mietinnöstä, erityisesti perusteluosasta. Vaikuttaa melkein siltä, että tässä pyritään siihen, että ei hyväksyttäisi koko mietintöä, koska tämähän menee aivan, aivan kerta kaikkiaan eurooppalaista ideaa vastaan. Tässä ollaan aivan toisella raiteella, kun puhutaan ra- rajoista ja muusta, niin tämä on täysin vapaan liikkuvuuden periaatteiden vastaista. Ja kuten muutkin kollegat täällä totesivat, tämä on asia, joka ei näin käsiteltynä koske Tran valiokunta. Täällä on käsitteitä, joita ei mitenkään voi hyväksyä. Täällä puhutaan maahanmuuttajista, jotka ylittävät, jolla, jotka ottavat riskejä päästäkseen niin sanotun Eldoradoon, niin kyllä tässä kielletään todellisuus. Kollega Damatokin puhui asiasta, josta olen yhtä mieltä, kun puhutaan Italiasta ja Mare Nostrum-hankkeesta. Italian Frontexin kautta on tässä sanotaan, että olisi rohkaistu maahanmuuttajien tulemiseen. Tämähän on täysi provokaatio, eikä tällaista voi mitenkään hyväksyä, kun tarkoituksena on ollut pelastaa ihmisiä, miehiä, naisia ja lapsia. Ja nyt tätä asiaa on vain hyödynnetty mediaattisesti. Sitten vertailu maahanmuuttajien ja terrorismin välillä. No tässä on tällainen klassinen populistinen lausunto, jossa ei oleta huomioon todellisuutta, joka on kyllä useaan kertaan osoitettu valitettavasti myös viime aikoina. Eli usein terroristit tulevat toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajista eli eurooppalaisista kansalaisista. Sisällön pitäisi olla tätä valiokuntaa koskeva. Haluaisin muistuttaa, että rajojen pyst- keskittyttäminen teki aivan päinvastaista kuin, kuin kauppasuhteiden edellyt, edistämistä. Italian ja Itävallan äh, rajan sulkeminen ja tunnin odottaminen maksaisi esimerkiksi 170 miljoonaa euroa. Kyllä tässä pitää ottaa monia muitakin näkökohtia huomioon kuin nyt todetut. Ja jetzt Dominik Rike. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Riki. Oh, Aivan lyhyesti puheenjohtaja. Ranskalaisena kuuntelin tarkkaan edustaja Arnatun puhetta. En nyt halua enää palata siihen, mitä täällä on sanottu. Olen yhtä mieltä siitä, mitä on täällä todettu maahanmuuttajista ja ohi aiheen menemisestä ja niin edelleen. Mutta haluaisin todeta yhden aika hämmästyttävän asian. Arnattuun tekstin sävynä on se, että olisi vahvistettava subsidiariteettia, eli toisin sanoen jäsenvaltioiden suvereenisuutta, jotta voitaisiin paremmin valvoa maahanmuuttoa. Koskien maahanmuuttoa, pakolaisia ja turvapaikka-asioita. Mutta nythän on niin, että Euroopan tasolla ei ole mitään yhteistyötä, koska rajavalvonta, äh, suverenisuudessa ei ole mitään siirtoa tapahtunut eikä mitään eurooppalaista rajavartista ole. Frontexin toimet, äh, joita äh, Kreikkakin on voinut hyödyttävää, ovat aivan naurettavia ja verrattuna tarpeisiin. Sanoitte kuitenkin, että ulkorajojen valvonnassa kansallista suverenisuutta olisi vahvistettava – eli vielä enemmän suverenisuutta eikä yhtään eurooppalaista yhteistyötä. Haluaisin muistuttaa esittelijälle, että nykytilanteessa ne maat, joihin kohdistuu maahanmuuttopaineita, nämä ovat aivan harvoja maita, Hollanti ja Tanska ei varmaan näihin kuulu. Näillä mailla ei ole mahdollisuuksia vastata maahanmuuttoon paineeseen, koska ne, jos ne ovat yksin. Suvereenisuuden vahvistaminen jättäisi nämä maat yksin vastuunsa kanssa. Nykytilanne on vain pahenisi entisestään. Olemme sitä mieltä, että on aivan loogista, että Eurooppa auttaa niitä jäsenmaita, jotka ovat vaikeuksissa, koska ne eivät pysty tehtävistään selviämään yhdistämällä resurssit Euroopan tasolla ja suverenisuuden siirrolla voidaan löytää ratkaisuja tähän maahanmuutto-ongelmaan esimerkiksi Kreikassa, jossa viranomaiset ovat täysin hukkuneet tehtäviin ja en oikein ymmärrä todella teidän näkökohtaanne. Sanotte, että meidän olisi paljon paremmin valvottava Euroopan ulkorajoja ja meidän olisi jätettävä tämä ulkorajojen valvonta jäsenvaltiolla. No, näinhän tämä nykytilanne juuri nyt on ja nykytilanne on johtanut täydelliseen kaaukseen. Mutta tämä ei teille riitä, vai haluatte mennä vielä pidemmälle. Uskon, että yhteisömenettely on kyllä paljon tehokkaampi. Danke sehr. Kiitos. Seuraavana kollega Seliesis. Hän on DG Muven varapääjohtaja ja vastaa omalla osastollaan meriturvallisuuskysymyksistä. Olkaa hyvä. Uh- Oikein paljon kiitoksia. Jos sallitte, niin keskityn merenkulkuun ja EMSA-ehdotukseen, vaikkakin keskustelussa otettiin muita asioita esille. Mitä tulee itse EMSA-ehdotukseen, niin saanen muistuttaa teitä siitä, että kyse ei ole rajavalvonnasta, vaan siitä, että tehostetaan rajavartiostotoimintaa. Ja saanen muistuttaa, että koordinoidun lisäämisen tarve on asia, joka on tunnustettu unionin lainsäädännössä parlamentin puoleltakin. Te viittaatte tähän koordinoidun lisä, koordinoidu, koordinoinnin lisäämisen EMSA käsittelyn ja alusten päästöjen tekstin yhteydessä. Ja vuonna 2014 komissio kertoi, että rajavartiostolaitokset eivät tee kovinkaan tehokasta yhteistyötä Euroopassa. Mitä tulee EMSAan, niin EMSAhan tukee jo tätä nykyä jäsenvaltiota rannikkovartioston osalta. Ja jos katsotaan tätä nykyistä ehdotusta, niin tarkoituksena on varmistaa, että EMSA tekee yhteistyötä EFKAN ja Frontexin kanssa tukeakseen jäsenvaltioita ja se ei muuta millään muotoa eri virastojen toimintamahdollisuuksia. EFKA-ehdotuksessa ja Frontex-ehdotuksessa tekstit ovat samanlaiset ja nyt tässä todetaan, että tarkoituksena on varmistaa virastojen välinen yhteistyö, hyödyntää synergioita ja tarjota näitä eri aloihin liittyvää lisäarvoa jäsenvaltiolle. EMSA tekee paljon merenalan valvontatehtäviä. Lisäksi on olemassa tähän tehtävän korvamerkitty budjetti. Täällä kysyttiin hiukan näistä resursseista. Budjetti on melko laaja, 85 miljoonaa on varattu neljälle vuodelle. Se on melkoinen määrä, kun sitä verrataan EMSAn nykyiseen talousarvioon. Lisäksi henkilöstöä on varattu EMSAn käyttöön. Ja saanen todeta myös sen verran, että Euroopan parlamentti on ehdottanut pilottihanketta vuodelle 2016, jotta rannikkovartiotoiminnan osalta virastot tekisivät tiiviimpää yhteistyötä. Ja lopuksi vielä Muutama sananen siitä, että tarkoituksena on varmistaa, että veroeuroja käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Kyse ei ole siitä, että tässä lähdettäisiin virastojen hallintorakenteita muuttamaan tai että EMSAn osalta lähdettäisiin toimivaltuuksia muuttamaan rannikkivartiosta toimintojen osalta. Kiitoksia. Kiitoksia ja lopuksi vielä Lausunnon laatija kollega Onoti, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Mais je vais essayer de répondre. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän lyhyesti vastata kaikille puheenvuoron käyttäneille. Edustaja Van der Kamp. Totesitte, että dramaattinen maahanmuuttajatilanne johtuu tietysti asioista, mutta sanoitte aivan totuuden vastaisen seikan, kun sanoitte, että en erota toisistaan poliittisia turvapaikanhakijoita ja muita. Tämä ei pidä paikkaa kanssa. Kehotan teitä lukemaan äh, uudelleen tai kuuntelemaan puheenvuoroni. Tietenkin tämän erottelun teen. Monet muu, muut minun sielläni kyllä esittelevät, edottelevat toisistaan äh, turvapaikanhakijat ja, ja ei-poliittiset pakolaiset, joten en, en näin ole tehnyt. Sitten alusta asti olen sanonut, että teen merkittävän eron maahanmuuttopolitiikkaan niin maahanmuuttopolitiikan, maahanmuuttopolitiikan osalta minähän kyllä tunnen, tunnen sympatiaa näitä ihmisiä kohtaan, joille uskotellaan, että he ovat tulossa Eldoradon ja näin ei tietenkään tilanne ole, joten minä kyllä vastustan tällaista maahanmuuttopolitiikkaa, että ette varmaankaan ymmärtänyt, mitä sanoin. Tehän itse sanoitte, että meidän on säilytettävä sisärajat avoimena ja suojeltava ja Tämähän erottaa meidät toisistamme, koska minä olen sitä mieltä, että tämä ei ole enää mahdollista monet kollegoista EPPstä Ranskassa ovat kanssani yhtä mieltä. Edustaja Myselin ei taida olla paikalla. Hän on merkittävän Alppien ja Kodasurin alueen varajohtaja. Hän on esittänyt suuria epäilyksiä Schengenin alueen osalta. Täällä on kyllä yksi virheellinen käsitys esitetty ja sanon saman aivan rauhassa. Me me emme täällä kuuntele Euroopan kansoja. Emme kuuntele kansojamme. Ja jos jatkamme tällä tiellä, niin edessämme on suuria ongelmia. No te ette halua puhua Ranskan ja Belgian viimeaikaista islamistihyökkäyksistä, mutta nehän osoittavat, että Schengen ei enää ole elinkelpoinen, eikä tämä ole mikään yksittäinen pohdinta, vaan tässä on paljon suuntauksia, joka on vaan vahvistunut kuukausi kuukaudelta ja, ja uhka on vain vahvistunut jäsenvaltiossamme. tästä osoituksena eilen Itävallassa FPO menestyi hienosti. Meidän olisi nyt kyllä kuunneltava enemmän kansoja, jotka ovat meidät tänne valinneet. Sitten haluaisin vastata edustaja Anderssonille, edustaja Ziilelle ja edustaja Bilbaolle yhtä aikaa, koska he osoittivat, ja minulla on suurin piirtein samanlaisia samankantaisia kommentteja. Siinä oli muutama muukin jäsen mukana, Damato ja muut. Damato syytitte minua, että harrastan tällaista paksua populismia, ettei ole sen enempää valittuja jäseniä kuin minäkään. Demokraattisessa keskustelussa loukkaukset eivät ole kyllä minun mielestäni oikea tapa harjoittaa politiikkaa. Sanoitte, että pakolainen pakolainen, no kyllä vain, mutta kun tämä on sanottu, niin eihän se sitten ole kyllä mitenkään edistänyt meidän kanssa meidän kansalaistemme tilannetta, joten tällaiset loukkaukset eivät minua kiinnosta. Sitten monet täällä ovat puhuneet arvoista Euroopan unionissa ja sanoivat, että minä mustamalaan maahanmuuttaja enkä kunnioita Euroopan unionin arvoja subsidiariteettiin periaatteen noudattamisen takia. No anteeksi vain, mutta mehän emme nyt tässä noudata subsidiariteettiperiaatetta. Sanottiin myös, että mitä tarkistuksia emme aio tehdä. Bilbao Aldessa sanoi näin, koska heille ei tämä perusteluosa sovi. Ymmärrän aivan hyvin, että olette eri mieltä perusteluosastani ja siitä, mitä olen täällä sanonut. Nyt on kuitenkin sanottu, että Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin tärkein arvo on demokratian kunnioittaminen, demokraattisen keskustelun kunnioittaminen. Tässä mietinnössä en kyllä näe, että te olisitte kovinkaan demokraattinen, ettekä halukas käymään keskustelua. Paitsi edustaja Grosteri, joka edustaja Foster, joka tuo aina vähän järjen ääntä tähän keskusteluun, niin sitten sanotaan, että suurin osa ihmisistä, jotka täällä ovat, pyrkivät vain parantamaan maailman. No ehkä se on se virhe, jonka teemme tai te teette. Mainitsin Donald Tuskin puhetta, joka oli sanonut, että Euroopan unionin virhe oli se, että se on pyrkinyt ratkaisemaan maailman ongelmia – hoitamatta ensin Euroopan ongelmia ja erityisesti niiden maiden ongelmia, joita me edustamme täällä. Olen pahoillani siitä, että emme jälleen kerran voi käydä rauhallista keskustelua, koska aihe on valtavan tärkeä. Ja sillä on suuria seurauksia. Suurin osa teistä on sitä mieltä, että tarvitaan lisää Euroopan unionia, vähemmän rajoja, sisärajoja – ja teillä on tällainen utopia, jonka mukaan ajattelette, että ulkorajat tulevat suojelemaan meidän kansalaisiamme. Minä en tähän usko, suoraan sanottuna. Ja tämän tyyppisessä mietinnössä ja kertomuksessa pitäisi ottaa vähän etäisyyttä ja pitäisi kunnioittaa vähän enemmän toinen toistemme kantoja. Olen edelleen sitä mieltä, että teidät kaikki on valittu tänne koska olet, kansalaiset ovat teitä kunnioittaneet ja meitä ei ole minkään, mikään pyhä henki tänne valinnut, vaan meitä valitsijat ovat meidät tänne valinneet suojelemaan heitä ja Ranskassa ainakin äh, minut on valittu puolustamaan kansalaistemme turvallisuutta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Muiden näkemysten kunnioittaminen on aina molemminpuolinen periaate. 28 päivä kello 14 mennessä tarkistukset tekstiin liittyen on jätettävä. Näin pääsemme esityslistalla eteenpäin. Alpien aluetta koskeva EUn strategia aiheena ja valmistelijana toimii edustaja Ajuto. Kollega Damato, hänen puolestaan olkaa hyvä. Kiitoksia. Puhun täällä Daniela Ajuton sijaan hän joutui jäämään Italiaan yhtäkkiä. Hän pahoittelee tätä. Haluaisin hänen nimessään kiittää kollegoita panoksista ja, kiit- ja, ja haluaisin myös hänen puolestaan kiittää yhteistyöstä viime vuod- viikon esittelijöiden kokouksesta. Hän kiittää teitä todella hyvästä rakentavasta yhteistyöstä. Kaiken kaikkiaan tarkistuksia on tehty 94. Pyrimme saamaan aikaan kompromissitarkistuksia, jotta voisimme yhteenvetää näitä tarkistuksia. Monet asiat ovat sellaisia, joista voimme olla yhtä mieltä. Eri ryhmistä, eri eh, edustajilta on tullut tällaisia ehdotuksia näin. Ottaen huomioon fyysiset ja geomorfologiset eh, sekä ympäristöön liittyvät näkökohdat, eh, Alpien alue on liikenteen kannalta hyvin elintärkeä. Täällä on todella tärkeitä asioita. Matkailu ensinnäkin olisi voitava täysin hyödyntää alueen koko potentiaalia ja päästävä eroon kausittaisuudesta ja luottava uusia työpaikkoja. Toiseksi halutaan parantaa yhteenliitettävyyttä eri alueiden ja liikennetapojen välillä parantamalla Euroopan rahastojen käyttöä ja huomioiden jo olemassa olevat verkostot. Toisaalta halutaan edistää Shift to Rail-hanketta ja, ja edistää ICT, ympäristösuojelu, vi, vi, vesi, mm, huolto ja COP21 ovat olleet teemoja näissä tarkistuksissa. Rajat ylittävät varkostot mm, raja-alueilla on arkaluonteinen asia. Täällä on kaksi tärkeää kantaa liikenteen osalta. Ensinnäkin pyritään sellaisen kehitykseen, joka perustuu nykyisen ohjelmointiin, jossa on merkittäviä rakennushankkeita. Toisaalta on puhuttu paikallisista yhteyksistä, jos halutaan antaa prioriteetti alueen suojeluun. Tulevissa varjesittelyiden kokouksissa 12. toukokuuta Strasbourgissa toivon, että pystymme lähentämään eri kantoja ja toivon, että kaikki voivat tukea lopputekstiä. Me olemme avoimia tekemään työtä tuohon suuntaan niin, että aluekehitysvaliokunta saisi hyvän panoksen myös täältä valiokunnaltamme ja näin ollen saisimme hyvän lopullisen mietinnön. Kiitoksia. Danke sehr. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Schmidt. Ja danke. Kiitos. Tietysti on hyvin vaikeaa, kun nyt puhua tästä, mitä on ollut tapahtunut varjoisilla kokouksissa. Minä olen tunnistanut sitä, mitä te sano, siitä, mitä sanoit, sen, mitä oli tapahtunut, mutta olkoon. Niin, tärkeää on, että tässä mietinnössä päätökset, jotka liittyvät liikennepolitiikkaan, että ne ovat samanlaisia kuin on muillakin mahdollisuuksia. Se, että tehdään päätöksiä infrastruktuurin puolesta ja vastaanotat asioita, jotka vaikuttavat vuosikymmeniä ja siksi puhuisin sen puolesta, että me tekisimme työmme täällä, työmme täällä erittäin tunnollisesti. Mehän tiedämme, että Alppien alue on alueita liikenne koskettaa erityisesti. Esimerkiksi siksi, että kaikki merkittävät itä, etelä, pohjoisyhteydet kulkevat sen kautta. Toiseksi siksi, että infrastruktuuri Alpeilla on suhteellisen kallista rakentaa ja ylläpitää. Yksi päähaaste on se, että Alpit säilyvät edelleenkin tällaisena elinalueena samaan aikaan. Siksi ympäristön suojelun ja luonnonsuojelun täytyy olla keskeinen kysymys, jota otamme huomioon, mutta samaan aikaan nykyaikaisen elämän ja talouden täytyy myöskin toimia alueella. Samaan aikaan on saatava aikaan toimintakykyisiä liikenneyhteyksiä alppialueilla, alppialueilta pääkaupunkeihin ja muille metropolialueille – ja siksi on, on hyvä, jos 46 aluetta järjestäytyy ja tarttuu yhdessä ongelmiin. Ulottuvuus koskee nimenomaan alueen suorituskykyä. Me tunnemme kaikki Euroopan laajuisten verkkojen rahoitusaukot, luvut vuoteen 2030-2050 asti eivät ole mm, sellaisia, että niitä olisi esitetty missään budjetissa ja minusta näkymät ovat aika synkät. Kuitenkin täytyy ryhtyä val- tämä valtaisia ponnistuksia sekä jäsenvaltioille että näille alueille joka tapauksessa. Myöskin verkot, jotka ovat symbolisia ja siksi tärkeitä Euroopan yhteenkasvamiselle, ovat ehdottomasti kiistattomia. Yhtä lailla kiistatonta on se, että taloutemme tarvitsee suorituskykyisiä liikenneyhteyksiä ja siksi on välttämätöntä, että nämä yhteydet ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Me liikennevälikunnassa olemme tilanteessa, jossa meidän pitäisi antaa alueille keinot tavoittaa nämä saavuttaa nämä tavoitteet, että pitäisi tapahtua rahoituksen myötä, mutta myöskin, että paikan päällä tehdään argumentoivaa vakuututtamistyötä. Ja joissakin tarkistuksissa on mainittu, että eh, kansalaiset, kansalaisjärjestöt, alueet ja kunnat tulisi tasavertaisesti ottaa mukaan suunnitteluun ja sitä, niitä koskeviin päätöksiin, mutta kuitenkin näiden eh, ten neljä virkojen toteuttaminen samaan aikaan on mahdotonta. Samaan aikaan on yhtä mahdotonta, että vaaditaan, että liikenne siirretään kiskoille, mutta kuitenkin eh, kiskohankkeita, rautatiehankkeita torjutaan siksi, että niillä on ympäristövaikutuksia. Minusta meidän tehtävämme on huolehtia myöskin rahoitusmahdollisuuksista. Siksi, että jos aina vain vaaditaan, mutta ei kuitenkaan sitä mitään varoja näiden hankkeiden toteuttamiseen, ei tule vakavasti otetuksi on saatava aikaan liikennepolitiikassa puitemahdollisuudet, jotka mahdollistavat kansalaisille mahdollisimman suuren vapauden, samoin kuin yrityksille, ja jotka myöskin säästävät luontoa, ympäristöä niin paljon kuin mahdollista. Meidän tulisi keskittyä siihen, millä tavoin me voimme nämä tavoitteet saavuttaa sen sijaan, että me asettaisimme lisävaatimuksia ja sellaisiakin vaatimuksia, jotka itse asiassa eivät edes kuulu tänne liikennevaliokuntaan, vaan ovat muiden valiokuntien työn painopisteisiin kuuluvia että ensimmäinen varikokous, kokous merkisi sitä, että minun mielestäni meillä on vielä paljon työtä edessä, mutta olen optimisti ja luottavainen ja uskon, että tulemme saamaan yhdessä hyvän tuloksen aikaan. Bella de Monte. Kiitos ja seuraavana edustaja De Monte. Eh, da parte mia innanzitutto un Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijä. Minun on sanottava, että vaikka oli vain yhdessä varjesittelijätapauksessa, hän ilmaisi olevansa valmis ottamaan vastaan ehdotuksia ja hakemaan kompromisseja, jotta voitaisiin saada aikaan konsensuaalinen teksti. Joten eli lähestymistapa on ollut hyvin rakentava ja toivomme, että jo seuraavassa toisessa tapaamisessa voisimme päästä sopimukseen myös niissä asioissa, jotka olivat vähän hankalampia ja joista on eniten keskustelua tähän mennessä käyty. Tämä valiokunnan antama lausunto on mielestäni hyvin tärkeä, koska on muistettava lopputavoite, mikä yhdistää alppeja on väestön häviäminen. Meidän olisi aina pohdittava tätäkin myös ympäristön suojelua. Minä aivan ensimmäisenä olen sitä tukemassa, koska se on tietenkin alppeja leimaava äh, ulottuvuus, mutta toisaalta meidän on huomioitava se, että on muistettava myös kehitysvaatimukset. Tarkistusten kautta olen korostanut tarvetta muistaa Alppien yleissopimuksen sisältö ja täytäntöpano pöytäkirjat koskien liikennettä ja matkailua huomioiden kuitenkin myös alueelliset rajoitukset, koska kehityksen pitäisi koskea todella Alppien aluetta eikä merkittävimpiä asutuskeskuksia. Meidän on otettava huomioon tämän tavoitteen lisäksi myös ne välineet, joiden kautta tavoitteisiin päästään, eli nämä yhteydet. On totta, että tarvitaan infrastruktuuriyhteyksiä, mutta myös teknologisia yhteyksiä. Olin iloinen, kun kuulin, että tänäänkin alustuksessa viitattiin erikseen matkailuun. Se on varmasti hyvin tärkeä kehityksen tuoja ja on myös tärkeää torjua tällaista kausiluonteisuutta tar- talousmielessä. Kausittaisuus on suuri ongelma. Sitten teidän T-verkostoista Alppien aluetta jo nyt leimaa vahvat infrastruktuuri hankkeet, kun ajatellaan metaaniputkia ja sähkölinjauksia. En, tämän tyyppisetkin ovat välttämättä, en usko, että se on paikallisen yhteenliitettävyyden kanssa ristiriidassa. Jos haluamme, että ihmiset voivat asua vuoristoalueilla, niin kyllähän heillä on oltava mahdollisuus myös päästä työpaikoille tehokkaasti ja turvallisesti. Samanaikaisesti meidän on kehitettävä yhteenliitettävyyden kautta mahdollisuutta tehdä työtä uusilla työtavoin, eli ei välttämättä niin, että siirtäisiin mihinkään. Haluaisin kiittää esittelijä vielä kerran tästä työstä. Danke sehr. Jetzt. Paljon kiitoksia seuraavana edustaja Ziele. Eipä sittenkään. Kollega Bilbao Varandika, olkaa hyvä. Kiitos Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijä rakentavasta hengestä. Meillä oli jo viime viikolla kokous. Hän esitteli sillä 20 kompromissitarkistusta ja pääsimme eteenpäin monien niiden osalta. Meidän tarkistuksemme ovat näissä kompromisseissa mukana ja niiden tarkoituksena on vahvistaa no, digitalisoitumisen kehitystä, koska mielestäni tämä on tärkein väline, jotta päästään tähän digitaaliseen, digitaalisten yhteyksien parantamiseen ja yhteenliitettävyyteen digitaalisella puolella. Olemme sitä mieltä, että tällä alueella kyseessä on välttämätön väline, jotta voidaan luoda uusia työpaikkoja joten osa tarkistuksistamme on tehty myös niin, että parannettaisiin koulutuspalveluja ja sosiaalipalveluja, joiden kautta voidaan kouluttaa ihmisiä ja luoda laadukkaita työpaikkoja ja erityisesti mahdollistaa ihmisille alueella asuminen, kun, kun todella tämä väestön katoaminen on siellä ongelma. Ja tätä kautta voidaan sinne jäädä, jäädä työtä tekevän lisätyöpaikkomahdollisuuksia tätä kautta siis tulee. Olemme myöskin kannattaneet sitä, että että säilytetään TNT-verkostot vuonna 2020 12 tässä parlamentissa tarkastamme prioriteettihankkeita Euroopassa. Analysoimme hyvin tyhjentävästi, mitä vielä oli tehtävänä. Ja tehtävänä oli vielä paljon ennen kuin voidaan saada aikaan Euroopan tasoinen johdonmukaisuus. Meidän on toimittava johdonmukaisesti TNT-verkostojen kanssa ja käytettävä asianmukaisesti verkkojen Euroopan välinettä Mielestäni suunta on hyvä. Me tuemme tätä Alppien alueiden strategiaa ja toivomme, että seuraavassa kokouksessa rakentavassa hengessä, jota esitteli edustaa, pääsemme sopimukseen voimme parantaa kaikkien yhteistyöllä alkuperäistä ehdotusta. Kiitoksia. Vielen Dank, jetzt Merja Kielön. Kiitoksia seuraavana edustaja Kyllönen. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset raportöörille ja esittelijälle ja kollegoille hyvästä yhteistyöstä GUEn puolesta. Ihan tiiviisti yhteinen strategia on todella tarpeellinen, koska alue, jota tämä koskettaa, on, on hyvin laaja Ympäristönäkökulmat on tärkeää huomioida, samoin matkailulliset erityistarpeet ja niiden kehittäminen ja kaikki alueen mahdollisuudet. Ja sen lisäksi kiinnittäisimme huomiota myös siihen, että kun alueen liikennetarpeet on sen verran isot, että taloudelliset satsaukset ovat olleet ja varmasti tulevat myös tulevina vuosina olemaan merkittäviä, niin kaikki yhteinen raha, mitä mahdollisesti alueella tullaan käyttämään, pitää hyödyntää mahdollisimman viisaasti suunnitellen ja myös alueen kansalaisten tarpeita silmällä pitäen. Tässä tiiviisti, kiitos. Danke sehr, Marie-Christine Arnauty. Kiitoksia seuraavan edustaja Arnauty. No, monsieur le Puheenjohtaja, me olimme jättäneet äh, tarkistuksen ainoastaan koskien Lyon Torino, Torino linjaan. Viittasinkin siihen viimeisessä varjaesittelen kokouksessa. Ehdottiin tarkistusta myös koskien näitä valkoisia alueita. Minusta oli vähän omituista, ettei niitä oltu huomioitu tässä mietinnössä. Danke sehr, jetzt Kiitos ja seuraavana edustaja Taylor. Thank you. Kiitos, minäkin haluan kiittää vielä kerran puheenjohtaja. Minä puhun itse asiassa äh, toisen edustajan puolesta, joka voi olla täällä tänään, mutta useimmat näistä ehdotuksista tarkistuksista ovat hyviä. Me voimme hyväksyä ne. Tärkeää meille on, että otetaan huomioon matkailun ja liikenteen protokollat, eivät pelkästään nämä ymmärrys, yhteisymmärryspöytäkirjat, vaan myöskin Alpien alueen yleissopimus. Nämä on otettava huomioon, koska myöskin Euroopan unioni on allekirjoittanut ne samoin kuin Alpien alueella olevat jäsenvaltiot. Suuret tunnelihankkeet kautta Alpien tulisi myöskin selkeästi mainita tässä myönteisesti Sveitsin tunneli Äh, ja sitten kielteisesti taas äh, tämä Lyonin ja Torinon välinen tunneli. Mitä tulee sitten kestävään matkailuun? Siis se, että matkustaa junalla ja polkupyörällä, nämä ovat hyvin tärkeitä elementtejä ja lisäävät äh, myöskin liiketoimintaa Alppien alueella. Täällä tätä olisi minun kollegani sanonut. Danke, Herr Vorsitzender. Ich begrüße die Kiitoksia herra puheenjohtaja. Alpealueen strategiaa pidän erittäin hyvänä ja tämä tarjoaa koko alueelle hienoja mahdollisuuksia. Toki impulseja tarvitaan Alppialueella työllisyyden ja ympäristöystävällisyyden varmistamiseksi ja kaupunki ja muut alueet voivat tästä kyllä hyötyä huomattavassa määrin, mutta erityisesti mitä tulee maaseutuun ja syrjäisiin alueisiin, niin sieltä yleensä ihmiset ikään kuin pakenevat ja kasvukeskukset kasvavat entisestään, joten tällainen tilanne on kaikkea muuta kuin tasapainoinen. Ja minun mielestäni olisikin tärkeää, että katsotaan näitä suuria haasteita liikenteen alalla. Se voisi olla yksi painopistealue, eli että nämä syrjäiset alueet olisivat yhteydessä muihin alueisiin. Se tarkoittaa infrastruktuurin laajentamista, ja hyviä sekä kohtuuhintaisia matkustusmahdollisuuksia, jotta kansalaiset voivat myöskin sitä kautta asua alueella ja nostaa omaa elinlaatuaan. Kiitoksia. Ja DG Region puolesta kollega Mast, olkaa hyvä. Yeah, well, um, thanks a lot. Kiitos komission puolestakin. Kiitos esittelijälle toisaalta ja myöskin toisaalta kiitos valiokunnalle että se on tarttunut tähän makroaluestrategiaan Alppien alueella, etenkin kun liikenne ja matkailu ovat ratkaisevan tärkeitä tuolla alueella. Haluaisin vain mainita muutaman asian, jotka tänään on jo otettu esille. Toisaalta haluaisin korostaa vielä kerran sitä, että tämä strategia on peräisin alueiden ja jäsenvaltioiden tahdosta. Ennen kaikkea alueella on ollut hyvin ratkaiseva rooli tämän strategian viemisessä eteenpäin, ja meidän pitäisi pitää mielessä se, että strategia oli jotakin sellaista, mikä olisi Euroopan tasolta pakotettu, vaan lähestymistapa on ollut nimenomaan ruohonjuuritasolta lähtenyt, ja se on heijastunut tässä strategiassa erittäin hyvin. Yksi asia, joka tekee strategiasta hyvin erityisen, on se, että ensimmäisen kerran se käsittelee maantieteellistä alueita, joka on aika laaja, jossa on vuoristoalueita, mutta myöskin tällaisia puolialppialueita, joka on hyvin tärkeää, mikä pitää ottaa huomioon ja pitää mielessä silloin, kun me käsittelemme strategiaa. Kysymys pelkästään näistä vuorista eikä kaupunkialueista, eikä tällaisista puolittain alppialueista, vaan ajatellen koko aluetta, kaikkien alueilla olevien hyötyä on se, mikä tässä on esillä, ja se on huomattavasti laajempaa kuin se, mikä on Alppien yleissopimuksessa, joka täällä jo mainittiin, mikä on hyvin tärkeä asia. On viisasta mainita se, nimenomaan komission kannalta katsottuna, koska meidän pitää mielessä, että Alppien ö, sydän on nimenomaan tässä yleissopimuksessa, joka on jo nyt sitova. Vielä yksi asia, joka on viimeinen kommentti, jonka haluan esittää, liittyy kysymykseen rahoituksesta. Täällä mainittiin keskustelussa useaan otteeseen, että kaikki ovat tietoisia, että uutta korvamerkittyä rahaa ei tule tälle strategialle – eikä makroalueelliselle Alppien strategialle. Ja siksi onkin tärkeää, että olemassa olevia rahoitusmahdollisuuksia toteutetaan sillä tavoin, että ne palvelevat myös ajatusta ja tavoitteita, jotka tällä strategialla on. Toisaalta rahoitus, rahasto, joka on tarkoitettu strategiselle investoinnille, siis ESIR, eli niin sanottu Junckerin rahasto, on olemassa, on olemassa tietysti myöskin perinteistä rahoitusta Euroopan unionin puolelta, Euroopan aluekehitysrahasto ja myöskin eh, verkkojen Eurooppa-väline, mikä on erityisen merkittävä silloin, kun on kysymys Euroopan laajuisista verkoista. Joten tästä syystä meidän kaikkien tulisi nyt vetää yhtä köyttä, etenkin pitäen mielessä – että seuraava rahoituskausi, seuraava monivuotinen rahoituskehys eh, tulee neuvottelujen kohteeksi ja on pidettävä mielessä, että Alppialueen ja Alppistrategian tavoitteiden tulisi sitten heijastua myöskin rahoituksessa. Ja tästä lähtien haluaisinkin nyt sitten kiittää Euroopan parlamenttia ja toivon, että ajatukset ja ehdotukset, joita valiokunta esittää, myöskin löytävät tiensä loppumietintöön, jonka Rova Bresson tekee. Paljon kiitoksia. Ja tekstin laatijan puolesta kollega Damato. Haluaisin vain kiittää kollegoita edustaja Ajuuton nimissä näistä ehdotuksista. Ne varmasti otetaan kollegan taholta huomioon. Ja niistä sitten paremmin keskustellaan seuraavassa varjoesittelyn kokouksessa Strasbourgissa 12. toukokuuta. Kiitoksia kaikille. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Ja tarkistukset on jätettävä 24. päivä toukokuuta mennessä. Isaskun, olkaa hyvä. Solamente por hacer una... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain oikaista, koska puheenvuoroni lopuksi viittasin Alpien alueen strategiaan. No, piti puhua tästä Alppien alueiden strategiasta. Tällainen pieni oikaisu. Ferrarum manum est, aber wir haben es korrigiert. Kiitos. Asia on hoidettu kuntoon. No niin. Julkinen kokous osio päättyy tähän. Keskeytämme hetkeksi ja jatkamme sitten sulituin ovin käytävää keskustelua aiheena palautet trilogeista, eli jäsenet voivat jäädä saliin, mutta Muut heitä pyydän poistumaan ja valitettavasti joudun pyytämään komissiotakin poistumaan.